päätöslauselmaehdotusta, mutta aloitamme komissaari Oettinger ensimmäisenä puhujana. Olkaa hyvä. Frau Präsidentin, meine sehr... Puhemies, hyvät naiset ja herrat. Euroopan komissio kiittää Euroopan parlamenttia siitä, että tämä keskustelu voidaan käydä. Me äh, Olemme tyytyväisiä siihen, että voimme puhua Srebrenicasta ja tämä teidän päätöslauselma luonnoksenne on erittäin tärkeä yhteinen Euroopan toimielinten äm, viesti. 20 vuotta tämän hirveän tapahtuman jälkeen meidän ajatuksemme ovat näiden uhrien perheiden luona, jotka ovat tässä äh, tragediassa menettäneet läheisensä. Me ajattelemme uhreja, meidän täytyy myös myöntää, että Eurooppa ja maailma ja myöskin me äh, emme silloin äh, osanneet tehdä kaikkea uhrien suojelemiseksi. Srebrenitsan kansanmurha 20 vuotta sitten ei ainoastaan tuossa Euroopan kolkassa, vaan koko Euroopassa Äh, jättätti äh, ähm, haavoja. Se loi äh, syviä haavoja Bosnia-Herzegovinaan ja meidän moraalinen velvollisuutemme on se, että me saa sitä unohtaa. Se vaatii meiltä kaikilta, erityisesti Bosnian-Herzegovinan valituilta poliitikoilta, sitä, että he ottavat vastuun siitä, että että muisto säilyy, se mitä me täälläkin tänään teemme, että oikeuslaitosta tuetaan sotarikosten rikollisten jäljittämisessä ja että otetaan askelia kohti sovintoa, sovintoa koko alueella tämän sukupolven ja tulevien sukupolvien tähden, jotta läheisten mm, kärsimystä voidaan vähentää. On tärkeää, että tekijät saadaan oikeuden eteen ja löydetään totuus monien kadonneiden ihmisten kohtalosta. Tämä on myös ehto sille, että saadaan aikaan kestävä sovinto Bosnio-Herzegovinassa ja koko alueella eri kansanryhmien välillä. Euroopan unionin puolella vastuullisille tärkein asia, jonka opimme Balkanin sodasta, oli se, että meidän ei pitä ainoastaan sitoutua uudelleenrakentamiseen, vaan me olemme myöskin sitoutuneet Länsi-Balkanin maiden tulevaisuuteen Euroopan unionissa. Ne ovat ehdokasmaita ja meidän täytyy uskottavasti pitää kiinni tästä tarjouksesta. Nyt meidän täytyy tehdä työtä sen puolesta, että eri kansanryhmät Bosnia-Herzegovinassa ja koko alueella saavat aikaan sovinnon, Srebrenican muisto, jonka tarkoituksena on kunnioittaa erityisesti kansanmurhan uhreja. Sen täytyy myös viedä eteenpäin sovinnon tiellä. Bosnia-Herzegovinassa ja kaikilla äh, tuon, kaikissa tuon alueen maissa äh, komissio odottaa, että viranomaiset äh, ponnistelevat tiellä kohti Euroopan unionia. Se on paras tie voittaa menneisyyden tragediat, ei siis unohtaa niitä, vaan voittaa ne. Ja varmistaa, että tällaiset rikokset, kuten Srebrenican eh, joukkomurha, eivät eh, mm, tapahdu uudestaan. Me olemme iloisia Euroopan parlamentin eh, päätöslauselmasta ja komissiosta on pahoillaan siitä, että YK YK turvallisuusneuvostossa yhdistyneen kuningaskunnan eh, ehdottama vastaavanlainen päätöslauselma ei ollut mahdollinen Venäjän federaation veto oikeuden takia. Mm, meidän mielestämme tällaiset eh, traagiset tapahtumat, jotka liittyvät mantereemme historiaan, niitä ei saisi käyttää tämänhetkisen eh, poliittisen tilanteen välineenä. Kiitoksia. Seuraavana edustaja Preda, olkaa hyvä. Merci, Kiitoksia, hyvä puhemies. Tämän päivän keskustelumme, kuten myös teksti, josta äänestämme, ovat erittäin tärkeitä, erityisesti siinä yhteydessä, jossa YK turvallisuusneuvosto ei ole kyennyt hyväksymään päätöslauselmaa. Meidän tehtävänämme on muistaa näiden hirveiden rikosten uhreja, rikosten, jotka tapahtuivat 20 vuotta sitten Srebrenican murtuessa. Ajatuksemme ovat tänä päivänä näiden uhrien ja heidän perheidensä luona. Tämä on meille velvollisuus eurooppalaisena ja se on myös velvollisuus kohti Bosnia-Herzegovinaa ja tuota aluetta. Ilman tätä muistelutyötä ei voida saada aikaiseksi sovintoa. Sovintoa ei voida myöskään saada aikaiseksi ilman totuuden toteamista, olkoon se miten kivuliasta hyvänsä. Ja totuus on se, että 20 vuotta sitten kansanmurha tapahtui Srebrenicassa. Me tuomitsemme sen tiukasti, aivan kuten hylkäämme kaikki pyrkimykset suhteellista tai kieltää se. Se ei pelkästään kohdistu mm, näiden rikosten uhreihin, vaan se kohdistuu myös sovintoprosessiin. Siitä syystä vetoan Bosnia-Herzegovinan ja tuon alueen poliittisiin johtajiin, jotta nämä osoittaisivat esimerkkiä, auttaisivat yhteiskuntaa tunnustamaan ja hyväksymään tämän vaikean menneisyyden jotta maa voisi siirtyä eteenpäin. Meidän taas täytyy huolehtia siitä, että ei tämä enää tule toistumaan ja tulee osoittaa tukeamme Bosnia Herzegovinan integroitumiseen Länsi-Balkanin alueella. Se on paras tapa kyetä auttamaan sitä ja pääsemään yli vaikeuksista. Fajon, olkaa hyvä. Hvala, Pred 70 leti... Kiitoksia, puhemies. tänään muistamme näitä tapahtumia. Nyt valitsee rauha, demokratia, no, kunnioitetaan ihmisten oikeuksia. Puhuja keskellä. Olkaa hyvä, edustaja Lonsik. Now, now it works. Sorry, Teillä on puheenvuoro. Tässä on tekninen ongelma. Kuus, 67 vuotta sitten Eurooppa kärsi, oli sotaa, köyhyyttä, Tämä kaikki on nykyisen Euroopan pohjalla, jossa on demokratia, solidaarisuutta, suvaitsevaisuutta, rauhaa ja kunnioitetaan ihmisoikeuksia. Sovinto täytyy saada aikaan silloin, kun se tekee kaikkein eniten kipeää. Tietysti kansanmurha on järkyttävä. Y- yli 8000 ihmistä tapettiin Srebrenicassa 20 vuotta sitten. Vähän aikaa sitten liittokansleri Söder Auschwitzin muistotilaisuudessa totesi, että haaste unohtaa on valtava, mutta me emme koskaan tule unohtamaan. Meidän pitää kunnioittaa kaikkia kuolleita, jotka menettivät henkensä Jugoslavin sodassa ja tässä verilöissä. Ei ole oikeutta, ihmisarvoa, oikeutta, jos unohdamme tällaiset rikokset, jos suljemme silmämme niiltä. Srebrenican täytyy olla käännekohta sille, että tällaisia hirvittäviä tapahtumia ei saa enää toistua. Monet ovat vieläkin kadonneina ja äh, lauantaina Srebrenicassa heitä muistetaan ja kunnioitetaan. Toivottavasti hyväksymme tämän päätöslauselman tänään. On välttämätöntä lähentää Bosniaa unioniin. Tämä on paras tapa saada aikaan sovintoja voittaa jako ja vihollisuudet YKssa tapahtui eilen valitettava tapaus. Pitäisi kuitenkin, tai meidän, meillä kaikilla on moraalinen vastuu asiassa. Meidän pitää myös auttaa Bosnia-Herzegovinaa sen tiellä kohti Euroopan unionia. Kiitoksia. Kiitoksia ja seuraavana edustaja Tomacic. Olkaa hyvä. Hvala lijepa. Ovoga tjedna se u ovomu domu... Kiitoksia. Olemme tällä viikolla parlamentissa muistelleet Srebrenicin kansanmurhaa. Olemme keskittyneet uhreihin ja heidän perheidensä kärsimyksiin. Haluaisin myös käyttää tätä surullista muistotilaisuutta hyväkseni muistuttaakseni meitä siitä äh, roolista, joka kansainvälisellä yhteisöllä oli tässä verilöylyssä. Miltei neljä vuotta kului Bukovarin ja Srebrenican välillä, mutta tuo aika ei ollut riittävä. Ai, kuvat täysin tuhotusta Bukovarista ja <clears throat> siviileiden massa kuolemat ja leirien olemassaolot Serbian alueella eivät olleet riittäviä avaamaan kansainvälisen yhteisön silmiä näkemään siitä aggressiota, joka oli Kroatiassa. Tulos oli kaikkein hirvittävin muutama vuosi myöhemmin Srebrenica. Me emme saa tehdä näistä asioista suhteellisia. Meidän täytyy ymmärtää, että totuus johtaa oikeuteen ja jo oikeus johtaa lopulliseen rauhaan. Edustaja Jakovic, olkaa hyvä. U Srebrenici se prije 20 godina 20 vuotta sitten Srebrenicassa tapahtui kansanmurha pahin sotarikos toisen maailmansodan jälkeen eh, Euroopan maaperällä. Tämän rikoksen motiivi oli ainoastaan se, että jollain oli toinen uskonto tai kansallisuus ja meidän täytyy olla kiitollisia siitä, että elämme eh, perustuen yhteisiin arvoihin. Ja Bosnia-Herzegovinan poliitikkojen on myönnettävä tämä on aika eh, lopettaa mm, jakolinjat eh, Bosnia-Herzegovinassa ja myöntää, että Eurooppa haluaa heidät ja nyt meidän täytyy muistaa Bosnia-Herzegovinan uhreja ja kaikkia niitä perheitä, jotka kärsivät vielä tänään. Kaikki osapuolet Bosnia-Herzegovinassa tekivät hirveitä rikoksia. Valitettavasti myös mm, minun kansani edustajat, meidän täytyy myöntää nämä kauhistuttavat rikokset. Srebrenica on symboli, meidän täytyisi muistaa tätä päivää myös tulevaisuudessa. Tämän pitäisi olla muistopäivä, jolloin ajattelemme kaikkea kärsimystä eh, entisen Jugoslavian alueella ja myös muualla maailmassa. Jokaisen täytyisi kysyä itseltään, olisinko voinut pysäyttää tämän tapahtuman ja valitettavasti kansainvälinen poliittinen yhteisö täysin epäonnistui siinä, mitä kaikki siltä odottivat, nimittäin ehkäistä tämä joukkomurha, joka Srebrenicassa tapahtui. Äh, rikolliset on rangaistava ja odotan, että Haagin tuomioistuin tekee tehtävänsä. Olen pahoillani siitä, että äh, YK ei ollut riittävän rohkea hyväksymään päätöslauselmaa, koska me kaikki sitä odotimme, mutta on hyvä asia, että meillä on yhteinen päätöslauselma täällä tänään. Eräs toinenkin asia on hyvä, nimittäin se, että äh, me päätimme mennä Srebrenicaan. Tämä ei ole päätöslauselma Serbia tai serbialaisia vastaan. Tämä on päätöslauselma, jonka avulla haluamme, että Serbia näkee totuuden ja että kaikki lopulta voimme yhtyä tähän suuren yhteisen eurooppalaisen perheeseen. Kiitoksia. Ja seuraavana edustaja Dansdorf, olkaa hyvä. Edustaja Dansdorf paní předsedající eh, já bych se chtěl omezit na dvě poznámky. Vain kaksi kommenttia. Tämä sota ei olisi koskaan tapahtunut, jos amerikkalaiset eivät olisi tehneet Isabekovicista tai ottaneet häneltä sopimukseen vuonna 1992. Ja Toinen kommenttini koskee Ratko Mladicia ja herra Karadzisia. Me puhumme heistä, mutta emme kuitenkaan puhu miehestä, joka aiheutti tämän kaiken. Hän oli Nasser Orets, liikemies Tuslasta. 2006 hänet vapautettiin Haagissa, Haagin tuomioistuimessa, koska todistajat oli joko murhattu tai kadonneita tai eivät pystyneet puhumaan. Tämän takia hänet vapautettiin, koska ei ollut tarpeeksi todisteita häntä vastaan. Tietenkin meidän pitäisi muistaa tätä tapahtumaa, mutta tämä ei ole vielä tämän tarinan loppu. Kiitos. Kiitoksia ja seuraavana edustaja Sultes. Olkaa hyvä. en minuutti. Kiitoksia, hyvät naiset ja herrat. Yhdessä minuutissa en kykene nimeämään kaikkia Srebrenican uhreja, mutta minun mielestäni meidän ei tulisi piiloutua totuudelta. Meidän täytyy kantaa vastuu Ja kansainvälisillä järjestöillä on myöskin tärkeä rooli tässä. Meidän tulisi antaa tuomioistuimen tehdä työnsä, meidän tulisi muistaa uhreja, tulisi muistaa äitejä, jotka ovat menettäneet lapsia, naiset, jotka ovat menettäneet miehensä. Me emme voi tuoda näitä henkilöitä takaisin, mutta voimme auttaa heitä varmistamalla sen, että me emme koskaan unohda tai vähättele äh, rikosten uhreja. Meidän täytyy tehdä näin, koska nämä rikokset tehtiin tiettyjen ihmisten nimissä ilman heidän suoraa vastuutaan. Ja siitä syystä ei voida enää yhdessä yhteisessä yhteiskunnassa, eikä voida tuoda lähemmäksi Eurooppaa. Olkaa Kirja Proedre, ημέρες μήνυμης όπως αυτή της Ρεμπρέντζα έχουν σαν Hyvä puhemies. Srebrenican muistelun äh, tarkoituksena on se, että nuoremmille sukupolville osoitetaan, mihin ääriliikkeet voivat johtaa, että he pohtivat tätä, että he ehkäisevät tällaisia asioita, mutta valitettavasti tällaisia rikoksia äh, tekevät mm, äh, tänä päivänä Al-Qaida, Boko Haram, islamilainen valtio. Tämä ei ole mikään sattuma, vaan tämä on amerikkalaisten intervention tuolos, kuten myös Jugoslaviassa aikanaan oli poliittisista ja myöskin ihan eh, egoistisista syistä. Tämä johti Jugoslavian verilöylyihin. Eh, ja seuraukset näemme vielä tänä päivänä. Meillä on nyt kolme eri kansanjoukkoa. Yksi eh, kansanjoukko vihaa toista. Meillä on Kosovo, joka ei voi luoda sovintoa muiden kansanryhmien kanssa. Sitten meillä on Fyrom, valtio valtio, joka haluaa käyttää kreikkalaista Makedonian nimeä. Tätä me emme saa unohtaa, emmekä saa vähätellä. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavana edustaja Plenković. Hvala lijepa. Na 20. godišnjicu genocida u... Kiitoksia puhemies. 20. Ka- 20. vuosipäivä Srebrenitsan jälkeen haluaisin osoittaa surun valitteluni perheille, jotka vieläkään eivät tiedä, mitä heidän läheisimmillään on tapahtuneet, tapahtunut. Emme ole saaneet eh, tarvittavia tietoja muun muassa ratkon mahdollista kun silloin, kun nämä kaikki miehet ja pojat joukkomurhatin haluaisin muistuttaa 2007 tuomioistuimen päätöksestä joka antaa vastuun Serbialle ja totesi, että se ei auttanut etsimään rikoksentekijöitä. Haluaisin myös, että Haagin oikeuskäsittely päättyy mahdollisimman nopeasti. Nyt on käyty veto-oikeutta, äänestin tyhjää eilisessä YK tulosneuvoston äänestyksessä. Tämä tekee tästä keskustelusta vieläkin tärkeämmän tänään nyt jotkut poliittiset valinnat ovat vieläkin tärkeimpiä. Olen vakuuttunut siitä, että sovinto ja eurooppalainen tulevaisuus on vain mahdollista sen jälkeen, että hyväksytään kansainväliset tuomioistuimen päätökset anteeksi pyynnöt ja annot ja muistetaan tätä toisen maailmansodan jälkeen hirvittävintä joukkomurhaa. Tämähän ei koske pelkästään Bosnia ja Herzegovinaa. Kiitoksia. Kiitoksia ja seuraavana edustaja Kaan. Olkaa hyvä. Um, Hyvä puhemies. Tällä viikolla muistamme 20. vuosipäivää Srebrenican kansanmurhasta. Me kunnioitamme uhreja ja kunnioitamme niitä perheitä, jotka etsivät oikeutta. On maailman häpeä se, että se ei kyennyt suojaamaan viattomia siviilejä. Hyvä puhemies, on aiheuttaa suuren pettymyksen, että YK ei onnistunut saamaan aikaiseksi päätöslauselmaa varsinkin kun sen oma tuomioistuimensa on tunnustanut kansanmurha. Meidän täytyy oppia menneisyydestä ja meidän täytyy olla uudelleen päättäväisiä sen suhteen. Enää koskaan ei enää anneta pahuuden ja vihan edetä tähän malliin. Meidän, vaikka katsomme menneisyyteen, meidän tulee myös samalla katsoa Bosnian tulevaisuuteen. Sovinto on tärkeä tavoite. Se johtaa oikeuden toteutumisen ja totuuteen. Sovinto on erittäin tärkeä tavoite. Meidän tehtävänämme on vahvistaa ponnistuksemme, jotta voimme viedä eteenpäin koulutusta ja Srebrenica tutkimusta, kuten myöskin muiden kansanmurhien tutkimusta. Tulevien sukupolvien täytyy ymmärtää näiden kansanmurhien syyt ja rakentaa yhteiskuntaa, joka pohjautuu luottamukselle me, kun Kroatia nyt on osa EUta, yhdessä muiden Länsi-Balkanin maiden kanssa on eurooppalainen tie paras tapa mennä eteenpäin. Me kehotamme Bosnian johtajia tekemään yhteistyötä, jotta ne voivat tehdä maasta turvallisen vauraan paikan. Sillä tämä on todellinen kunnianosoitus Srebrenican uhreille, joiden kanssa me sydämemme aina on. Kiitoksia ja seuraava edustaja Lunatse. Olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies, komission jäsen kollegat. Tänä lauantaina minä edustan puhemies Schulzin nimessä tätä parlamenttia kymmenien tuhansien kanssa Srebrenicassa muistotilaisuudessa. Ja minä tulen välittämään sen kunnian, joka uhreille on osoitettu täällä parlamentissa ja myöskin sen surun, joka liittyy uhrien omaisiin. Tämän pahimman kansanmurhan muistelu toisen maailmansodan jälkeen on erittäin tärkeä. Olen iloinen siitä, että tämä parlamentti niin tekee. olen pahoillani siitä, että turvallisuusneuvostossa päätöslauselma eh, ei saatu hyväksyttyä. Siksi on niin tärkeää, että täällä se hyväksytään. Rauha eh, ei eh, saada aikaan sillä, että unohdetaan väkivaltaisuudet, vaan sillä, että niitä muistellaan ja jätetään taakse. Haluaisin myös muistaa kaikkia niitä naisia, jotka ovat joutuneet sodan aikaisemmin naisten raiskauksien uhreiksi. Koskaan, ei koskaan enää saa tapahtua eh, jotain sen kaltaista kuin Srebrenican kansanmurho tällä mantereella eikä muuallakaan maailmassa. Kiitoksia. Ja seuraavana edustaja Pikula. Gospođo predsjednice, doista ne moramo čekati. Kiitoksia puhemies. Meidän ei pidä odottaa, että tässä aika kuluu vielä ennen kuin voimme arvioida tätä tilannetta. Srebrenica oli kansanmurha. Meidän pitää varmistaa, että tällaisella ei ole tulevaisuutta. Viime vuosisadan hirvittävyydet alkoivat Sarajevosta ja 1900-luvulla oli täynnä sotaa, tuhoa ja tämä päättyi samantyyppisesti vuonna 1995 Srebrenicassa. Siltikin mikä tekee yli 8000 ihmisen kuoleman vieläkin traagisemmaksi on se, että toisin kuin viime vuosien alussa tällöin oli olemassa kollektiivinen yhte, kansainvälinen yhteisö, jonka olisi pitänyt pystyä estämään se, että tavalliset ihmiset joutuivat tällaisen silmittömän vihan kohteeksi. Heitä tapettiin asein ja nyt yritetään vielä poliittisella kyynisellä tavallaan tapaa tämä muistokin, ikävä kyllä. Tästä ei tulla unohtamaan ja Euroopan parlamentin pitäisi olla ylpeä omasta panoksestaan tässä asiassa päätöslauselman kautta, jonka tänään tulemme hyväksymään. Kiitos. Viimeinen puhuja puhujalistalla ennen catch Aita Skreklets. Olkaa hyvä. Kiitoksia, hyvä puhemies. Euroopan unionin viesti on se, että olemme yhtenäisiä erilaisuudessa. Tämä viesti tulisi välittää myös Bosnia-Herzegovinaan sen kansalaisten vuoksi, sen nuorison tulevaisuuden vuoksi, rauhan vuoksi tuolla alueella ja tulevaisuuden vuoksi. Mutta myös sen takia, että Euroopan unionin tulevaisuus on tärkeä. Me emme saa unohtaa 20 vuotta miltä kaikkein kauheimman rikoksen jälkeen, emme saa unohtaa tätä etnistä puhdistusta ja kansanmurhaa Bosniassa. 1200 ihmistä on kadonnut ja me emme saa unohtaa sitä sen takia, että meidän täytyy ponnistella tehdä parhaimmamme, jotta voidaan löytää kaikki kuolleet, jotta voidaan saada sovinto kaikkien ihmisten välille Bosnia ja Herzegovinassa ja saada turvallinen tulevaisuus. Siitä syystä haluaisin vedota Euroopan unionin ja kaikkiin Bosnia-Herzegovinan kansalaisiin, jotta tekisivät parhaansa ja pyrkivät löytämään ratkaisun pysyväksi rauhaksi. Kiitoksia. Ja nyt Catch aihin viisi puheenvuoropyyntöä ja kaikille myönnän nämä. Ja ensimmäisenä edustaja Kukaan, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. Tänään muistamme niitä, jotka kuolivat Srebrenicassa 20 vuotta sitten. Meidän surunvalittelumme esitetään siellä olevien ihmisten suru on myös meidän surumme. Srebrenican joukkomurhaa ei saa unohtaa ja on meidän moraalinen velvollisuutemme muistaa näitä tapahtumia. Meidän täytyy täällä selvästi sanoa, että samankaltaista ei saa koskaan enää tapahtua. Haluaisin kiittää kaikkia niitä, jotka tänään kantavat Srebrenican kukkaa, äh, toivon symbolia ja uskon, että kaikki äh, kykenemme löytämään sovinnon ja tuomaan enemmän toivoa Bosnia-Herzegovinalle. Lika, olkaa hyvä. Thank you very much, Madam Chair. Kiitoksia puhemies, hyvät naiset ja herrat. Todellakin nyt me muistamme tänään parlamentissa sitä, mitä Bosnia-Herzegovinassa tapahtui. Muistamme niitä ihmisiä, jotka surmattiin. Ikävä kyllä YK ei pystynyt suojelemaan ihmisiä silloin ja tämä oli näiden joukkojen, rauhanturvajoukkojen perusturvaus. Meidän pitää varmistaa, pystyykö YK rauhanturvajoukot ja rauhaan pakottamisjoukot toimimaan niin, että näin ei voi tapahtua uudestaan. Me voimme vain valitella tätä eilistä äänestystulosta ai, ai, aiheena oli se, äh, Venäjä äänesti tässä tätä termiä kansanmurha vastaan. On uskomatonta, miten joku maa voi kieltää tällaisen kan, kansanmurhan. Syylliset täytyy viedä oikeuden eteen ja sovinto on todella tärkeä Bosnia-Herzegovinalle. Tämän tyyppinen kansanmurha ei saa tapahtua uudestaan. Kiitos. Ja olkaa hyvä. Uh, Madam President. Hyvä puhemies. 20. Srebrenican kansanmurhan muistopäivänä on tärkeää, että tätä kansanmurhan pyrkimystä, joka kohdistuu 8000 vuosanaisen muslimiin miehen ja poikaan, ja että sitä muistetaan ka- kaikkein suurimpana kauheutuna toisen maailmansodan jälkeen. Se ei saa enää koskaan toistua. Tuhat poika ja miestä edelleen puuttuu summittaisten telotusten jälkeen, jota kylmäveriset Serbian joukot tekivät. YK ei kykene toimimaan riittävän hyvin, kun se pyrkii suojelemaan kansalaisia tällä alueella. Lisäksi olen täysin järkyttynyt Venäjän vetosta Britannian hallituksen pyrkimyksiin saada aikaiseksi turvallisuusneuvoston päätöslauselma. Tämänkaltaiset tragediat eivät kuulu poliittiselle jalkapallokentälle. Venäjä ei ole oppinut mitään toisen maailmansodan kansanmurhista, kun Stalin valehteli ja syytti saksalaisia. Varmaankaan sekään ei pitäisi toistua. Päivänä edustajana Tchuk, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Hyvät kollegat, komission jäsen, ne kauheudet, jotka tapahtuivat 20 vuotta sitten Srebrenica voidaan tulkita monella eri tapaa, mutta oikeastaan niissä kyse on siitä, että siirtyminen totalitarismista mm, Balkanin maissa oli oli veren tahraama. Bulgaria onnistui siirtymään ilman verenvuodatusta demokratiaan. Tämä oli suuri saavutus. Useat analyytikot olivat väärässä ajateltiin, että Bulgarian muslimien nimenvaihdot muut tarkoittaisivat etnistä sotaa, mutta nyt 20 vuotta myöhemmin Bosnian muslimien tilanne osoittaa meille, kuinka kipeän prosessin Balkanin maat ovat käyneet läpi. Srebrenican tilanne, tragedia osoittaa meille, että meillä on vielä moraalinen velvollisuus ja kohtaan. Marino e Pinto, olkaa hyvä. Signor Presidente, caros collegas. Puhemies, hyvät kollegat. Kun ajatellaan tragedian laajuutta, joka tapahtui Srebrenicassa 20 vuotta sitten, tänään meidän pitäisi olla rohkeutta sanoa, että tässä ei ole syyttömiä, viattomia osapuolia. Ainoat viattomat olivat uhreja, uhrit ja heidän perheenjäsenensä. Ja niin kuin usein tapahtuu tällaisissa tilanteissa, kansainvälinen yhteisö antoi kulua kauan aikaa ennen kuin saatiin, saada, saatiin aikaan sovinto ja pystyttiin rakentamaan parempaa tulevaisuutta. Nyt on vaara siitä, että tällainen tekopyhyys jatkuu samalla, kun rikosten pahantekijät ovat vapaina. Kun ei rankaista näiden rikoksen, näitä rikoksen tekijöitä, me pidennämme, pitkitämme sitä, miten rikos eri tavoin edelleen vaikuttaa ja siksi on erittäin tärkeää, että kansainvälinen yhteisö rankaisee näitä rikoksentekijöitä. Tämä on ainoa keino, jotta uhrit saavat rauhan. Kiitoksia ja komission puolesta komissaari Oettinger, olkaa hyvä. Hyvä puhemies, hyvät naiset ja herrat. Tämänpäiväinen keskustelu on osoitus Euroopan parlamentin uskottavasta sitoutumisesta, kun ajatellaan tätä traagista tapahtumaa mantereellamme Srebrenican joukkomurhaa 20 vuotta sitten. Sitä kautta, että, te osa, että komissio osallistuu tähän keskusteluun, se tukee parlamenttia ja haluamme kunnioittaa kaikkia ähm, kansanmurhan ja sodan uhreja äh, vuosilta 1992-1995. Tämä muistuttaa meitä siitä, mistä Euroopan unionissa on äh, kyse. Äh, e- Euroopan unioni on rauhanprojekti, rauhan unioni, mm, rauhanprojekti, joka mahdollisti suurien Äh, jakolinjojen ylittämisen äh, toisen maailmansodan jälkeen ja myöskin Berliinin muurin murtumisen jälkeen. Rauhanprojekti, jotta lastemme ja lapsen, lastenlastemme äh, parempi tulevaisuus Euroopan unionissa ja sen ulkopuolella saavutettaisiin. Bosnia, Herzegovina ja muut alueen maat, niillä on selkeä eurooppalainen tulevaisuus. Tämän me EU, jäsenvaltiot, komissio ja parlamentti ovat aina sanoneet. Komissio ei tule kaihtamaan ponnisteluja auttamaan Länsi-Balkanin maita tiellä kohti Eurooppaa, jotta ne saavuttaisivat liittymisehdot ja voisivat varmistaa tuleville sukupolville paremmat olosuhteet. Kiitoksia. I have received seven olen saanut seitsemän ehdotusta tämän keskustelun päätteeksi. Keskustelu on päättynyt ja äänestys käydään.